we ready, colleagues? Do we? Yes, I already. Olemmeko valmiita, kollegat? Voisitteko istutua? Ja aloitamme iltapäivän kokouksemme. pääaihe tänä iltapäivänä ovat äänestykset. Kyllä. Keskustelun jälkeen tänä aamuna meillä on nyt äänestysaika. Olen pahoillani, en onnistunut tätä tekemään aamupäivällä, koska meillä oli vieraita aamupäivällä. Siksipä me nyt aloitamme. esityslistalla. Jokaisella toivottavasti on äänestyskortti mukana. Ja aloitamme eurooppalaisia rahastoja koskevien yleisten säännösten muuttaminen Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta. Kuten jo ilmoitin erityiskokouksen 3. syyskuuta, komissio on tehnyt lainsäädäntöehdotuksen muuttaakseen yleisasetusta, jotta voidaan hyväksyä erityistoimenpiteet Kreikan auttamiseksi. Komissio esitteli ylimääräisessä kokouksessaan ehdotuksensa ja me teimme sitten periaatepäätöksen, jota kaikki ryhmät tukivat, että hyväksymme tämän ehdotuksen muut muuttamattomana yksinkertaistetulla menettelyllä työjärjestyksen 51 artikla. Me saatoimme 3. syyskuuta tehdä ainoastaan periaatepäätöksen, koska puhemies ei pystynyt virallisesti välittämään tätä ehdotusta regivaliokunnalle ennen 7. syyskuuta päivää. Mutta nyt olemme saaneet tämän ehdotuksen ja kolmelta valiokunnalta on pyydetty lausunto. Budjetti, työllisyysasiavaliokunta ja kalastusasiavaliokunta ja kaikki ne ovat tehneet niin, kaikki seurasivat tätä yksinkertaistettua menettelyä. Vihdoin eilen sain kirjeen Koreperin puheenjohtajalta, joka nyt vahvistaa, että neuvosto on myös päättänyt hyväksyä komission ehdotuksen muutoksitta. Pyytäisin nyt, että te muodollisesti hyväksyisitte päätöksemme noudattaa työjärjestyksen sääntöä 50 kohta yksi, niin että voin sitten lokakuun ensimmäisessä täysistunnossa valiokunnan puolesta esittää mietinnön, jossa hyväksytään komission ehdotus muuttumattomana. Herra Van Nistelrooy, te tuettu, tuetteko tekin? Kyllä, hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Olemme siis muodollisesti tehneet tämän päätöksen. Oliko tämä riittävän muodollinen Muodollisesti minun täytyisi nyt kysyä, vastustaako kukaan? Ei, kukaan ei vastusta. Yksi tyhjä ääni. Niin kuin viimekin kerralla. Kiitoksia oikein paljon teille kaikille. Ja nyt menemme seuraavaan kohtaan, joka on Herra Blanco Lopesin mietintö, Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta, suuntaviiva yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 23 artiklan soveltamiseen. Teillä on teidän äänestyslistanne. Me aloitamme tästä kompromissista. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi budjettivaliokunnan ehdotus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 38, ensimmäinen osa. Hyväksymme juuri kompromissin 5. Joten 32 raukeaa. Siksi menemme tarkistuksen 38 ensimmäinen osa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja nyt kompromissi kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 53 suullisella tarkistuksella. Onko täällä ketään, joka vastustaa suullista tarkistusta? Ei ole, joten äänestämme 53 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt tarkistus 59. Tarkistus 59, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Tarkistus 60 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 67 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 10. Tässä meillä on kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ehdotus neljä budjettivaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 81 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty luulisin, mutta haluaisin tarkistaa. Koneäänestys. Tarkistamme. Tarkistuksen 82. Äänestys alkaa. Mm-hmm. Äänestys alkaa. Äänestäkää. Äänestys päättyy. Hylätty. Kiitoksia. 29 vastaan, sehän oli ihan selvä. Sitten kompromissi 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 22. 22. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 106 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 113 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ehdotus 7 työllisyysvaliokunnalta puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 116. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 117. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten kompromissi 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 123 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ehdotus 9 budjettivaliokunnalta puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Hyvä on, voimme tarkistaa. Tarkistus. Anteeksi, siis ehdotus yhdeksän budjettivaliokunnalta. Äänestys alkaa. Olkaa hyvä ja äänestäkää. Äänestys päättyy. Hylätty. 21 vastaan, 17 puolesta. Meillä on yksi sosiaalidemokraatti liikaa täällä äänestämässä. Tarkistakaapa lukumääränne. Hyvä, kiitoksia. Hylätty. Ehdotus yhdeksän budjettivaliokunnalta siis. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 12. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa. 13. Äänestys alkaa. Olkaa hyvä ja äänestäkää. Äänestys päättyy. Meillä on nyt yksi henkilö liikaa EPPstä. Hyvä on pyytäisin. Tarkistetaan. Toistetaan nyt tämä äänestys. Äänestys alkaa. Olkaa hyvä ja äänestäkää. Tarkistus 13. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23. 23 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Tarkistus 26 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Sitten äänestämme koko mietinnöstä koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Olkaa hyvä ja äänestäkää. Onko äänestys nyt auki vai ei? Äänestys alkaa nyt. Olkaa hyvä ja äänestäkää. Äänestys päättyy. Ja mietintö on hyväksytty. kahdeksan puolesta. No, te näette noin luvut tuolta monitorilta. Onnittelut, herra Lopes. No niin, seuraava mietintö on kohesiopolitiikka Eurooppa 2020 strategian arviointi. Aloitamme nyt kompromissista seitsemän kappaleessa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme kompromissiin tarkistukseen 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 90 suullisella tarkistuksella. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei, kiitos. Joten äänestämme tarkistuksesta 90 suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten ja tarkistus 91 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. Tarkistus 93 puolesta vastaan, puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Sitten menemme tarkistukseen 95 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 97 puolesta vastaan, tyhjää, meidän on tarkistettava tämä. Joten meidän ei tarvitse äänestää tästä. Ei vielä. Perun nyt tämän äänestyksen, anteeksi, tämä oli minun virheeni, menemme äh, kompromissiin 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Compromise. Sitten kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus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 Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 188 Ai, se onkin vedetty pois, joten äh, tarkistus 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi. Johdon toisen kappale A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Ah, sekin on äh, kielikorjaus. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2. tuossa kappaleeseen B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17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 Ja nyt loppuäänestys se toimitetaan koko tästä muutetusta tekstistä. Voitte äänestää, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. No niin, nyt äänestys on päättynyt. Nyt äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tässä näette lopputuloksen. Onnittelut eh, herra Ruas. The next. Seuraava äänestys, talouspolitiikka eurooppalainen ohjausjakso vuoden 2015 en täytäntöönpanoa. Meidän esittelijämme on Misailova ja meillä on hyvin lyhyt äänestyslista. Aloitamme tarkistuksesta 11. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21. Se raukeaa, jos toinen hyväksyttiin. 21. Tästä äänestetään puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 raukeaa. Sitten kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt lausunto lausuntoluonnoksesta näin muutettuna toimitetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Pyydän teitä nyt äänestämään. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Tämä lausunto on näin hyväksytty. Kiitos oikein paljon. Ja nyt Nyt jatkamme. Kyseessä Euroopan unionin yleinen talousarvio vuodeksi 2016 kaikki pääluokat. Tämä on Rova Spirakin lausunto. Me aloitamme kompromissilla yksi. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Tarkistus 11. Äänestys on alkanut. Pyydän teitä nyt äänestämään. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. Ymmärtääkseni. Tarkistus 12. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 16. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Tarkistus 22. Äänestys on alkanut. Pyydän teitä nyt äänestämään. Äänestys on päättynyt. Hyvä. 22 hyväksyttiin. Tarkistus 23. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 24. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämäkin täytyy tarkistaa koneellisesti. 24. Mm, pyydän teitä äänestämään. Äänestys on nyt alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nyt toimitamme lausuntulunnoksesta loppuäänestyksen koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut rouva Spiraki. Ja nyt siirrymme äänestämään EUn strategiasta Adrian ja Joonian meren alueelle. Meidän esittelijämme on herra Jakovčić. Haluatteko käyttää puheenvuoron esittelijä ennen kuin äänestämme? Thank everybody. Haluaisin vain kiittää kaikkia, jotka tekevät työtä kanssani tämän mietinnön parissa. Ja kymmenen vuotta sitten luotiin Adrian liitto ja minut valittiin sinne puheenjohtajaksi ja nyt kymmenen vuotta myöhemmin on sitten tämä ensimmäinen mietintö tässä ja toivottavasti saamme myöskin hyvän äänestystuloksen tästä mietinnöstä. Kiitos. No, no niin, kiitoksia. Nyt voimme aloittaa äänestyksen ja aloitamme kompromissista neljä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 37 Tähän on suullinen tarkistus. Vastustaako joku siitä äänestämistä? Ei. Joten äh, tarkistus 37 suullisella tarkistuksella puolesta vasta tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7. Äänet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. 47. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Sitten kompromissi 10. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta. No, vastustaako joku suullista tarkistusta? Joten 55 näin suullisesti muutettuna. Äänet puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta. Kyllä se tosiaan raukeaa. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt 58. Tarkistus 58. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Kyseessä siis Afet 10. Äänestys on alkanut. Pyydän teitä nyt äänestämään. Äänestys on päättynyt. hylätty. Näin minä tämän ymmärsin. Ja seuraavaksi vuorossa on tarkistus 77. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. 77 siis. Pyydän teitä nyt äänestämään. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Ja se on hyväksytty. Sitten tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Äänestys on alkanut. Pyydän teitä nyt äänestämään. Äänestys on päättynyt. Tämä on hyväksytty. We go to comp- Sitten kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa eli 87. Tarkistamme sähköisesti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää varmaan hyväksytty. Tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta. Hetken, tässä on kompromissi. Kompromissi 17. Niin, anteeksi, kompromissi 17. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty varmaan. Tarkistetaanko? No tarkistetaan tämä Eli Envi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten sivulla 22 puolesta vastaan tyhjää. Siis Nostakaa kädet nyt kunnolla ylös. sivu siis 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Satakaksikymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Envi 12 puolesta vastaan tyhjää. Varmaan hyväksytty. Sitten sivu 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivu 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sivu 9 puolesta puolesta vastaan tyhjää. Varmaan hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen PES 12 puolesta vastaan tyhjää täytyy tarkistaa. Eli PES 12 sähköinen äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaanko? No, tarkistetaan. Eli 142. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää En ole ihan varma. Eli 143 sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. ps 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Envi 10 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. PS 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. En 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pes 23 puolesta. Ei kun se raukeaa. Ei kun... Ei kun kyllä, Pes 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Eli Pes 23 sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi 26 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Enemi 27 puolesta, vastaan, tyhjää, täytyy tarkistaa. Eli Enemi 27, sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Eli kompromissi 24, toinen osa, sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. osa kompromissista 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 25. Kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten kompromissi 40 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 183 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli 183 sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 27 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 192 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. PES 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. Tarkistus 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. PES 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. PES 19 puolesta vastaan vastaan tyhjää. Tarkistetaan PES 19. Sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 32. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Pes 13 puolesta vastaan tyhjää. Varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan. Eli 13 sähköinen äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Sitten 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus tarkistus 235 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Envi 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 240 kohta kohdalta äänestys. Esittelijä Jakovčić on tätä pyytänyt. Ja se on jaettu kaikille jäsenille. Vai Voidaanko tämä hyväksyä? Onko se jaettu? Eli voidaanko tästä tehdä kohta kohdalta äänestys? Selvä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 240 ensimmäinen osa. Sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja toinen osa 2040 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. MN 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 250 niin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 tyhjä hyväksytty. Tarkistus 263. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 265 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 266 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 267 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 268 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Envi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Envi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 12. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 16. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 3. Puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Pesh C puolesta vastaan tyhjä. Meidän on tarkistettava. Pesh C. Koneäänestysäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pesh D. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Pesh F. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Pesh H. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Pesh I. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Pesh J puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pesh K puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pesh L puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pesh M puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten menemme loppuäänestykseen mietinnöstä. Koneäänestyksenä pyydän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja olemme hyväksyneet mietinnön onnittelut, herra Jakobčić. Ja kiitoksia oikein paljon. Minulla on muutama asia vielä, jotka haluaisin teille kertoa. ennen kuin me päätämme kokouksen, haluan muistuttaa teitä siitä, että saitte yhteenvedon koordinaattorien päätöksestä äh, tämän aamuisessa kokouksessa. Sopiiko teille tämän yhteenvedon hyväksyminen? Kyllä, kiitos. Onko mitään muita asioita? Onko muita asioita? Ei ole. Hyvä, kiitos. Ja sitten seuraava kokous järjestetään 15. lokakuuta kello 9 aamulla. Puheenjohtajaystävästi kiittää tulkkeja. Kiitoksia hyvästä työstä. Kiitoksia kaikille ja kokous päättyy.